Herr Präsident! Frau Ratti. Darf Sie bitten Platz zu Pyydän teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. Julistan 5. heinäkuuta keskeytyneen istuntokauden jälleen avatuksi pöytäkirja ja 5. heinäkuuta pidetyn istunnon hyväksytyt tekstit on jaettu. Onko niissä huomautettavaa? Näin ei ole, joten pöytäkirja.